ulkopolitiikkaa kuin Libyan suhteen. BRICS oli siinä yhtenäisempi kuin Euroopan unioni. Euroopan unionin ulkopolitiikan täytyy olla vahvaa. Kiitos. Za slovo a... Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Nyt keskustelu päättyy tähän ja me siirrymme seuraavaan asian esityslistallamme. Kyseessä on herra Watsonin mietintö, joka koskee johdonmukaista politiikkaa sellaisia hallintoja kohtaan, joihin EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä – Esittelijä saa ensin puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. President, I'd like to thank my shadow rapporteurs uh, on this recommend. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää varjoesittelijöitä. Tekstillä saattaa olla minun nimeni, mutta kyse on puolueet rajat ylittävästä yhteistyöstä. Yksi tärkeimpiä välineitä, joita meillä on käytössämme ulkopolitiikassa, ovat pakotteet tai rajoittavat toimenpiteet. Mietinnössä me pyrimme saman aikaan johdonmukaisuutta näihin rajoittaviin toimenpiteisiimme tai pakotteisiimme. Ulkoiset pakotteet pitää vast- saada vastaamaan toimiamme silloin, kun suhtaudumme autoritaarisiin johtajiin silloin, kun he tulevat uuden rajun sisäpuolelle. Mikäli sallitaan se, että nämä toimijat saavat toimia rankaisematta meidän rajumme sisäpuolella, me vesitämme ulkopolitiikamme uskottavuutta, mikäli sallimme sen, että nämä toimijat voivat äh, tuoda epäreiluin keinoin hankitut varansa meidän uudenemme alueelle, rahat, jotka on saatu korruption ja kansalaisten hyväksikäytön avulla, niin tämä vesittää meidän ulkopolitiikkaamme. Too authoritarian. Meidän täytyy toimia johdonmukaisesti näitä autoritaarisia johtajia kohtaan siten, että me pidämme perustana omia arvojamme ja visioitamme. Pakotteiden täytyy olla kohdennetumpia, inhimillisempiä ja asianmukaisia. Lissabonin sopimusta täytyy voida käyttää hyväksi, että luomme sellaisen välineen, joka on tehokas ja toimiva ja johdonmukainen. Meidän täytyy estää näitä toimijoita pitämään hallussaan meidän rajamme sisäpuolella näitä varoja ja meidän täytyy olla tiukempia myöskin matkustusrajoitusten suhteen niin, että nämä henkilöt eivät voi tulla muita kuin humanitaarisia tarkoituksia varten meidän rajamme sisäpuolelle. Jäsenvaltioiden täytyy voida viedä tuomioistuinten eteen sellaisia henkilöitä, joita epäillään näiden henkilöiden auttamisesta, nämä esimerkiksi varojen rahanpesun ja muiden asioiden suhteen. Seuraavaksi Siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Puheenvuoron saa ensimmäiseksi. Tai pikemminkin Rova Kronberg, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I consider the report extremely timely, in particular given the restrictive measures recently adopted against Iran mielestäni tämä mietintö on erittäin oikea-aikainen ja Euroopan parlamentti jatkaa tällaisen keskustelun ylläpitoa, joka koskee näitä rajoittavia toimia ja niiden tehokkuutta, kun pyritään EUn tavoitteisiin rauhan, demokratian ja kansainväliseen vakauteen. Mietintö suosittelee neuvostolle sitä, että se kehittelisi selkeät kriteerit siihen, milloin rajoittavat toimenpiteet pitäisi ottaa käyttöön ja mitä niiden tavoitteet ovat. Iranin saarrossa kysymys on juuri tästä. Toiseksi mietinnössä hyvin selkeästi otetaan esille se, että pakotteet eivät saa vahingoittaa kansaa. Tämä on myös tärkeää Iranin tapauksessa. Ja viimeinen asia, jota tarvitsemme, on, että Iranin kansalaiset pitäisivät EUta vihollisenaan. Lopuksi haluaisin ottaa esille sen, että johdonmukainen politiikka euroajon sisällä on tarpeellista. Olen juuri tänään kuullut luennoitsijasta, joka piti luennon ja Itävallan pankki jäädytti hänen 900 euroaan. Ja Malta pankki on ottanut minun yhtiön, kun sillä taas samalla on kaksi miljoonaa Iranian, Iranin rahaa euroina, jotka pitäisi investoida, jota ei ole jäädytetty. Promluvi pan Ferreira. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ferreira, olkaa hyvä. Obrigado, senhor presidente. A imposição de sanções constitui uma decisão unilateral. Kiitos. Me on puhuneet eh, universaalista toimista, mutta... Mediação diplomática. No vuoropu- vuoropuhelu ja diplomaattista toimintaa. Tämä ei ole se voimakas asema, että tätä olisi pyritty hyödyntämään. Tämä siis on usein ristiriidassa järkevän kannan kanssa. Se, että sekannutaan sisäisiin asioihin yksittäisissä maissa, voi johtaa konfliktitilanteisiin, mikä ei ole mitenkään järkevää sisään asioihin, on esimerkkejä nimenomaan siitä, että on puututtu sisäisiin asioihin, jotta on saatu aikaan hallituksen muutos. Ja tätä kautta EU tekee selväksi omat imperialistiset tavoitteensa. Meidän tulisi kunnioittaa kansan suvereenia tahtoa, eikä pitäisi sekantua vain tyydyttääksemme omia intressejämme. Joten se merkitsee sitä, että meidän pitäisi katsoa, miten YK on peruskirjassa olevia perujatteita noudatetaan. Valitettavasti kuitenkaan tämä ei näytä olevan tämän mietinnön kanta. Panu Kiitoksia seuraavaksi edustaja Kanovi. Rád vás vidím na stoličke predsedajúceho. In Kiitoksia puhemies. Onnittelut myöskin teille. Rajoittavien toimien suhteen meidän täytyy pyrkiä parantamaan niiden johdonmukaisuutta ja tehokkuutta. Koordinoidut toimet Irania tai Syyriä vastaan osoittavat, että jotta voimme olla tehokkaita, kaikkien jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että ne noudattavat samoja poliittisia päätöksiä ja linjauksia ja sanktioita näitä maita kohtaan. Meidän pitäisi toimia varovaisesti ja käyttää toimia sellaisella tavalla, että ne eivät äh, ole haitaksi tavallisille ihmisille tai kansalaisyhteiskunnan kehitykselle, koska tämä saattaa vain heikentää kehitysmahdollisuuksia tässä mahdollisuuksia aikana muutoksia. Joitakin varoja on jäädytetty sanktioiden myötä, ja tämä, nämä varat pitäisi ohjata näiden maiden kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen. Tämä olisi kaikkein hyödyllisen tapa toimia. Kiitos. Kui vám za váš příspěvek a předávám slovo panu Mikolášikovi. Mikolášik. Ďakujem, pán predsedajúci. Pripájam sa ku grat... Kiitos puhemies. Minä haluaisin myös onnitella teitä. Uskoakseni olette ensimmäistä kertaa nyt hoitamassa tehtävää. Olen iloinen siitä, että teidät on valittu näihin tehtäviin. Olen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa – jotka ovat puhuneet siitä, että pitäisi olla johdonmukaista politiikkaa suhteessa hallituksiin. On tärkeää, että ulkopolitiikan me on johdonmukaista suhteessa tämän tyyppisiin hallituksiin ja näiden edustajiin, jotta nämä ihmiset johtavat tilanteeseen, että he voivat hyödyntää varoja, jotka ovat Eh, eurooppanaisten pankkien tileillä. Nämä varat on jäädytettävä. On itsestään selvää, että, että heillä ei saa olla oikeutta matkustaa Euroopan unionin alueelle. Tällainen kielto pitäisi ottaa käyttöön, paitsi jos kysymys humanitaarisista toimista. Tarvitaan yhtenäisiä kriteerejä. Esimerkki voisi olla Iran, jossa on jo sääntöjä, jotka on hyväksytty. Nyt tämä on menettänyt ilman puhujalistaa päätös. Ja nyt annan puheenvuoron jälleen Rova Ashtonille, joka päättää keskustelun. E- Kiitoksia puhemies. Täällä tänään, tämän illan aikana on onniteltu usean otteeseen erinäisiä tahoja. on onnitella teitä, puhemies, ja onnittelen myöskin Graham Watsonia, joka on juuri valittu LDR-puolueen puheenjohtajaksi. Onnea ja menestystä. Tämän voin vain teille sanoa. Mielen tiedän, että te mieli hyvin otatte tämän tehtävän vastaan. Mietin on erittäin tärkeä. Olen erittäin kiitollinen teille siitä työstä, jota te olette tehneet. Mutta kuten te aluksi totesitte, muut ovat olleet myötävaikuttamassa tämän tekstin muokkaamiseen. On tärkeää pohtia sitä, miten me suhtaudumme näihin rajoittaviin toimiin. Mietinnön huomautukset ovat erittäin tärkeitä, kun me kehitämme tätä politiikkaa. Minä haluaisin omalta osaltani sanoa, että kyse on erittäin tärkeästä ulkopoliittisesta välineestä, jota Euroopan unioni voi käyttää hyväkseen. 23. päivä ulkoasioiden neuvosto juuri painotti sitä, miten tärkeästä välineestä on kyse. Näiden toimien tarkoitusperänä on saada aikaan muutoksia maan politiikassa ja käyttäytymisessä olipa sitten kyse hallituksesta tai yksittäisistä henkilöistä. Tämä on myöskin ennaltaehkäisevä väline. Tämän täytyy voida mahdollistaa se, että pystytään nopeasti reagoimaan poliittiseen kehitykseen ja haasteisiin. Tämä on erittäin tärkeä väline. Ja kaikki sanktiot, joihin ryhdytään, täytyy hoitaa siten, että tavallisiin ihmisiin kohdistuu mahdollisimman pieni vaikutus. Näin täytyy olla erittäin kohdennettuja näiden pakottavien toimien tai rajoittavien toimien. Kuten mietinnössä huomatettiin, Nämä toimet ovat erittäin tervetulleita, mutta näiden täytyy myöskin olla tunnustettuja. Ne täytyy olla mittatilauksena räätälöityin ja kunkin hallinnon ja kunkin tapauksen kohdalla. Yhdenmukainen ja johdonmukainen täytäntöönpano ja tulkinta on erittäin tärkeää ja toimien osalta, mikäli me varmistaa, että ne ovat tehokkaita ja niillä todellakin päästään haluttuihin tavoitteisiin. Ja tähän suoraan liittyy työs, ties, tietystikin kolmansien maiden hyväksymät pakotteet. Haluamme, että nämä rajoittavat toimet, jotka määrätään, todellakin ymmärretään myöskin. Niiden tarkoitusperä meidän täytyy aktiivisesti myöskin tiedottaa näistä pakottavista toimistamme mukaan luettuna niiden maiden suunnalla, joihin nämä pakotteet kohdistuvat, ja myöskin kansalaiset täytyy tiedottaa näistä. Tällaisiin toimiin ei ryhdytä heppoisin perustein. Ja täytyy aina muistaa, mitä tavoitteita pyritään toteuttamaan näiden avulla. Esimerkki on Iran. Iranin pakotteiden tarkoituksena on saada Iran pitäytymään niihin velvoitteisiin ja sopimuksiin, jotka Iran on allekirjoittanut mukaan luettuna ydinsulkusopimus. Tarkoituksena on se, että Iran pitäytyisi juuri nimenomaan vain ja ainoastaan ydinvoiman siviilikäyttöön eikä rakentaisi ydinpommia. Mikäli pakotteet epäonnistuvat ja tavoitteisiin ei päästä. Olipa sitten kyse kansainvälisistä sitoumuksista tai, kuten voitu havaita Syyrian yhteydessä, mikäli on kyse kyvystä auttamaan kansalaisia ja silloin kun hallinto itse väkivaltaisesti kaltoin kohtelee kansalaisiaan, meidän moraalinen velvoitte, velvoit, velvollisuutemme on toimia kansainvälistenkin sitoumusten nimissä sanktioiden tarkoituksena on aikaansaada muutoksia. Ja tämä nähdäkseni on erittäin tärkeä asia, joka täytyy ymmärtää täälläkin. Ja on tärkeää, että myöskin kyseisessä maassa ja kansalaisten keskuudessa ymmärretään, mistä on kyse. Meidän täytyy aina kunnioittaa ihmisoikeuksia, perusvapauksia, jäsenmukaisia prosesseja ja oikeutta myöskin hakea muutoksia unionin tekemiin päätöksiin unionin tuomioistuimissa. Kyse ei ole pelkästään siitä, että tehdään selväksi, mikä meidän poliittinen kantamme on, mutta kyse on myöskin Relex-työryhmän asiakirjoista. Siellä on ajantasaistettu parhaita käytänteitämme näissä asioissa. Tämä uusi asiakirja on nyt otettu erittäin lämpimästi vastaan PSE-komiteassa tammikuussa. Uskon myöskin, että tämä heijastaa hyvin pitkälti niitä suosituksia, joita teidän mietinnössänne on tänään esitetty. Tiedän, että olette erittäin huolissanne, kuten Graham aluksi totesitkin, yksittäisten henkilöiden eduista ja kaupallisista eduista. Tehän tiedätte, että arabikevään yhteydessä me jäädyttimme Tunisian, Egyptin, Libyan ja Syyrian hallituksen, hallitusten jäsenten määrärahoja tai omaisuutta. Entisten hallitusten jäädytetyt varat ovat edelleenkin jäädytetty käytettyinä. Niitä ei voida noin vain vapauttaa, vaan nämä rahat täytyy antaa uusille val- vallanpitäjille. Ja me olemme valmiita auttamaan näitä maita jatkossa. Euroopan unioni yhdessä Maailman pankin kanssa suunnittelee Tunisian osalta asiantuntijakokousta, jossa pohdittaisiin sitä, miten voidaan auttaa Tunisiaa saamaan takaisin nämä varat, jotka kaiken oikeuden nimissä kuuluvat maan kansalaisille. Meidän täytyy varmistaa, että olemme todellakin johdonmukaisia ja pohdimme tapoja, joilla me voimme ikään kuin suunnata nämä pakotteet ja rajoittavat toimet sellaisella tavalla, että ne eivät ole pelkästään tehokkaita, vaan ne estävät porsanreikien syntymisen, porsanreikien, jotka heikentävät meidän uskottavuuttamme ja samalla myöskin estävät eristyksen aikansaamista ja tavoitteiden toteuttamista. Ja pakotteista täytyy nopeasti voida myöskin luopua, mikäli katsotaan, että rahat voidaan palauttaa maan kansalaisille. Tämä on erittäin tärkeä osa työtä, jota tulen tekemään lähiviikkoina ja kuukausina. Minä olen erittäin kiitollinen ja teille tästä teidän panoksestanne tähän työhön poděkoval za váš závěrečný komentář. Kiitos korkea edustaja Ashton, kiitos loppukommenteistanne. Nyt haluaisin myöskin kiittää kaikkia niistä onnitteluista, joita olen saanut kuulla. Haluaisin myös sanoa, että pidän arvossa sitä, että jaksoitte olla niin pitkään täällä, koska olette ollut täällä noin kello 17 tänään iltapäivällä. Ja tämä jatkuva tehtävä, joka teillä on, kun teidän pitää seurata keskustelua. Minä todella pidän suuressa arvossa sitä, mitä te olette tehnyt tänä iltana. Nyt päätämme tämän asian käsittelyn. Seuraava kohtaistuslistalla on herra Fissasin mietintö, joka koskee urheilua.